puuttuminen ihmisoikeusloukkauksiin, sotarikosten ja ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten, kuten joukkotuhannan yhteydessä. Tämä on siis mietinnön otsikko ja ensimmäisen herra Predasa puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Merci, merci madame la présidente. Je voudrais commencer par exprimer ma satisfaction Haluaisin kertoa, että olen todella tyytyväinen voidessani teille esitellä tämän, joka osoittaa, miten Euroopan unionin pitäisi puuttua ihmisoikeusloukkauksiin sokarikosten ja sokarikosten yhteydessä. EPP on ehdottanut erilaisia toimia, jotka ovat täällä mukana. Ensinnäkin parlamentin viimeisin päätöslauselma koskien kansainvälistä rikostuomioistuinta viittaa siihen, että meidän pitää tässä yhteydessä noudattaa vanhoja sitoumuksiamme. Kuitenkin on hyvin tärkeää, että kansainvälinen oikeus toteutuu. Haluaisin viitata Afrikan unioniin ja sen takia tässä valitetaan sitä, että emme ole riittävästi Rooman perussääntöä noudattaneet. Ja meidän pitää tätä Rooman perussääntöä myös noudattaa, jotta voimme myös esimerkiksi ulkosuhdehallinto viime vuosina on katsonut, että kolmaset maat ovat mukana kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnassa ja vuodesta 2011 alkaen on katsottu, miten edistymme. On hyvin tärkeää, että me siirtymäaikana on vuodesta 2011 vuoteen 2015 saatu osallistuminen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimiin. Ennaltaehkäisy ennen kuin sotaoikeuksista tuomitaan, on hyvin tärkeää, että tutkitaan ja että toisaalta sitä niiden tapahtumista kokinakin. Ja sen takia ulkosuudenhallinto on koittanut tunnistaa sellaisia tilanteita, joissa sotarikoksia on tapahtunut ja joissa voidaan sitten todella toimia ja pystyisimme kansainvälisen, yhteyden, kansainvälisen yhteisön kanssa toimimaan ennaltaehkäisevästi. Tarvitsemme kahdenvälisiä suhteita kyseisiin maihin diplomaattisin toimin voisimme tehdä mahdollisuuksien mukaan mahdollisu, kaiken mahdollisen, jotta voisimme sotarikoksia estää. Ja ISIS tai Daesh on Irakissa ja Syyriassa syyllistynyt joukkotuhantaan ja on hyvin huon, tärkeää, että Euroopan unioni tutkii näitä. Ja tähän on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin saataisiin kansainvälisen tuomioistuimen tai sitten Irakille uusi tuomioistuin perustettua ja tätä kautta asetettua syytteeseen näitä rikoksen syyllistyneitä on hyvin tärkeää, että, että jos ei voida luoda tai ottaa näitä maita mukaan kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintoon, niin itse asiassa koska YK turvallisuusneuvostossa Venäjä on jatkuvasti ollut näitä ehdotuksia vastaan. On hyvin tärkeää toimia nyt koska Daesh tai ISIS jatkaa edelleenkin toimiaan äh, ihmisyyttä vastaan. Ja, äh, mutta meidän täytyy pystyä kansainvälisenä yhteisönä niihin puuttumaan on hyvin tärkeää, että ISIS voidaan äh, asettaa syytteeseen joko YK varjon alla tai muissa yhteyksissä. Ja meidän tavoitteemme on nyt saada aikaan poliittista, taloudellista, sosiaalista jälleenrakentamista Syyriassa ja Irakissa. Ja meidän pitää myös strategian mukaisesti edistää yhteyksiä sellaisiin maihin, jotka taistelevat terrorismia vastaan. Ja meidän pitää pystyä näitä, näitä maita vakauttamaan tai niiden tilannetta vakauttamaan. Tästä niin monet miljoonat ihmiset ovat kärsineet, että me emme voi jättää toimimatta. Ja edelleenkin ISISin taistelijat ovat vapaina. Me tarvitsemme ennaltaehkäisyä, kansainvälistä toimia, kansainvälisiä toimintaa ja myös syytteisen asettamista. Toivon, että Euroopan unionissa voidaan tätä toimintaa jatkaa ja kiitän yhteistyöstänne valitettavasti emme voi, voi nyt tässä keskustella asiasta. Sitä ilmeisesti ei. Tämä on aihe, aihe, joka kuuluu lyhyiden esittelyjen piiriin, mutta kiitos, että olette joka tapauksessa paikan päällä. Keskustelu olisi ollut toivottavaa. Kiitoksia kovasti. Nyt toivotan kaikki teille tervetulleeksi. Vietämme tämän illan yhdessä loppuun asti. Haluaisin kiittää kaikki, joilla vielä on urheutta ja voimaa jäädä täysistuntosaliin. Sitten seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa viisi minuuttia, mutta oli kovin moni, joka halusi puheenvuoron. Eli meillä on kaikkiaan 11 puhujaa. Haluan näitä kaikille mahdollisuuden, varsinkin kun ajatellen, että meidän esittelijämmekin vetosi siihen, että saataisiin aikaan laajempi keskustelu. Eli pyytäisin kuitenkin kaikki pitävät kiinni puheajasta. Herra Pospisil ensimmäisen. velmi rád že jsem dostal k tomuto bodu slovo protože to považuji za bod mimořádně Olen niin iloinen, että eh, saan puhua tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Haluaisin onnitella herra Preda hänen mietinnöstään. Meidän pitäisi en, ehkäistä sotarikoksia tietenkin ja meidän pitäisi myös tarkkaan tietää, miten Euroopan toimielimet toimivat, jos on potentiaalinen konflikti, joka uhkaa maailmaa. Tämä on erittäin tärkeää. Kun meillä on tämä mietintö, josta meillä pitäisi olla ihan selvä menettely, miten tunnistamme ja varhaisessa vaiheessa puutumme näihin konflikteihin. Konfliktimission todella pitäisi tehdä jotain asian suhteen. Valkoinen kirja täällä jo mainittiinkin. Haluaisin tukea tätä mietintöä toisesta syystä. Mainitsitte kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön. Olen todella pahoillani siitä, ettei ole enempää maita, jotka haluavat ratifioida tämän perussäännön. Tämä kovasti huolestuttaa minua. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, että painostamme kumppaneitamme, että ne eh, ottavat tämän kansainvälisen elimen hyvin vakavasti. Kiitoksia herra Julia Ward seuraavaksi. Uh, thank you, President. I would like to... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää niitä kollegoita, jotka tätä mietintöä ovat olleet mukana kirjoittamassa. EUn pitää tiukemmin asiaan puuttua, varsinkin silloin tämmöisessä tapauksessa, jossa ihmisoikeusloukkauksia on lisää, loukkaukset ovat lisääntyneet eri puolilla maailmaa näistä tärkeistä asioista, joista mietinnössä puhutaan, haluaisin naisten ja tyttöjen aseman konfliktissa tuoda esille. Naisten pitää olla ennaltaehkäisemässä ja ratkaisemassa kriisejä. Me emme saa unohtaa uhrien ja uhrien asemaa ja, ja hengissä selvinneiden todistusta. Minä teen paljon yhteistyötä väki, seksuaalirikosten uhrien kanssa, varsinkin Kosovosta. Naiset, jotka, joita, on, joita on väärinkäytetty ja jotka vuosia myöhemmin vielä odottavat oikeuden tapahtuvat. Kosovon johtajien pitää pitää kiinni sitoumuksistaan ja tarjota apua ruohonjuuritasolla sotarikoksista on niin moni ihminen selviytynyt, mutta näiden uhrien ääni pitää saada kuuluviin ja heille pitää saada oikeutta. Kiitoksia edustaja Ward. Ja pyydän, että pidätte minuutin puheesta kiinni. Seuraavaksi herra Marias. Kiitos, puhemies ihmisoikeusloukkaukset ja sotarikokset edellyttävät toimintaa välittömästi. Me tarvitsemme selkeät rankaisut ja totta kai vastuulliset täytyy saada oikeuden eteen. Meidän täytyy harjoittaa myös politiikkaa ennaltaehkäisyn hyväksi. Siksi meidän täytyy olla esimerkin asemassa. Jos ajatellaan, mitä aikaisemmin on tahtu, tapahtunut, usein siitä viisi veisattu, koska ihmisiä ei ole saatu oikeuden eteen ajatellaanpa Saksaa, joka ei halunnut maksaa sotakorvauksia Kreikalle. Vaikka siitä 1946 tehtiin päätös Pariisin rauhansopimuksen yhteydessä, Saksa ei kuitenkaan halua näitä sotakorvauksia antaa Kreikalla. Se ei halua uhrien perheille antaa korvauksia, vaikka he kärsivät Saksan miehityksestä. Eli tätä emme voi hyväksyä. Meidän tämä tuoda esille tiukasti myös Saksalle, että sen on antettava se, jonka se on velkaa Kreikalle. Tämä on yksi viestistä. Kiitoksia. Obrigado, Senhor Presidente. Estamos fortemente empenhados em denunciar e pôr termo. Kiitos, puhemies. Me haluamme kritisoida tätä rikosten rankaisemattomuutta, kun on kyse sotarikoksista, joukkotuhonnasta. Me emme voi tukea tämän päätöslauselman kyynisyyttä ja tekopyhyyttä, koska tässä mainitaan maita strategisten etujen nimissä. Ja sitten ei ole mitenkään yllättävää, että sellaiset maat kuin Yhdysvallat, Israel, Saudi-Arabia tai e, jopa e, Euroopan unionin e, jotkut jäsenvaltiot osoittavat, ovat esimerkkejä paikoista, tapahtuu vakavia rikoksia ihmisiä kohtaan myös Euroopan maaperällä. Ja vasta Äh, Jugoslavian jälkeen vasta kymmenen vuotta myöhemmin Milosevicin mm, tuomio. Kiitos, että piditte ajasta myöskin. Nyt on kyse puheenvuorosta, ilman puhujasta, eli sinisiä kortteja ei hyväksytä. Barbara Lohvilt seuraavaksi. Kiitos puhemies. Me kuulemme tai näemme kuvia sotarikoksista ympäri maailmaa. EUn pitää puuttua siihen, että tällaisia julmuuksia voidaan estää ja että tekijät joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen ja että tarjotaan tukea ja että myös kansainvälinen rikostuomioistuin saadaan mukaan. Meidän pitää pystyä myös välittämään rikosoikeussyytteissä. Meidän pitää sanoa, että missä rikosoikeuksia on tapahtunut, riko, äh, sotarikoksia on tapahtunut ja mm, parlamentin pitää myös katsoa, miten sääntöjä noudatetaan. Kuka on vastuussa? Valitettavasti nyt enää ei Saudi-Arabian koalition aikansaamia rikoksia koskaan viety oikeuteen. Ja tämä mietintö nyt uudistaa pyynnön varapuheenjohtajalle, että laadittaisiin vuosittain luettelo, jossa tuotaisiin esille ne, jotka vuosittain ovat rikkoneet ihmisyyttä vastaan ja tehneet ihmisoikeuksia loukkauksia. Kiitos. seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Me olemme mm, tällä vuosisadalla voisi olla, että sotaa kysymyksistä ei tarvitsisi enää keskustella, mutta jälleen on kyse e, sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Vieläkin tapahtuu kidutuksia ja muita halventavia äh, ja epäinhimillistä kohtelua, äh, naisten äh, naisiin kohdistuvia rikoksia, samoin tiettyjen uskonnollisten vähemmistöjen teloittamisia. Ja on kyse myös ryhmittymistä, joita ei enää pystytä valvomaan, esimerkiksi Boko Haram. Me tarvitsemme strategian, jonka avulla varmistetaan, että tällaiset rikokset eh, voidaan ennaltaehkäistä ja jos eh, rikoksia syntyy, niin silloin niistä on rangaistava. Me tarvitsemme kuitenkin samat rangaistukset kaikille, me saa olla puolueellisia. Edustaja Soitrova seuraavaksi. Absent. Poissako? Ei. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin kiittää kollega Preda mietinnöstä. Haluaisin esittää muutaman kommentin. Viikonloppuna Syyrian hallitus hylkäsi kysymyksen, joka liittisi, liittyi kemiallisiin aseisiin. 80 ihmistä kuoli Syrini iskun takia ainakin tämän raportin mukaan. Syyrian ulkoministerin mukaan raportti oli millään tavalla uskottava. Venäjäkin on todennut, että on manipuloitu tietoja. Minä haluaisin tuomita tällaiset puheet. Kun on kyse neutraalista raportista, ei sitä voida noin vain tyrmätä Venäjän suunnalta kun ajatellaan, että sydinikaasua on käytetty tosiaalisesti ja asiaa pitäisi selvittää myös ICCn voimin. Etniset ja uskonnolliset vähemmistöt ja yhteisöt ovat alttiina usein tämän tyyppiselle vainolle. Kiitoksia kovasti. Sitten Sabasle seuraavaksi. Sajnos háborús és emberiesség elleni bűncselekmények mai... Kiitos sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan eh, jatkuvat edelleen ja niitä tehdään sivilejä vastaan. Eh, ja itse asiassa pitkän tähtäimen rauha hyödyttäisi kaikkia, myös Euroopan unionin integraatiota. Me emme tänään puhu siitä, eh, mitä krooninen sota voi aiheuttaa, koska eurooppalaiset eivät sellaista enää edes voi kuvitella – meidän pitää syylliset rankaista, saada heidät oikeuteen, ennaltaehkäistä tulevia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan. Historia kuitenkin osoittaa, että ilman soti, sotilaallista valtaa ei sit, sotarikoksiakaan voi estää. Joitakin syyllisiä ehkä saadaan kiinni, mutta sotilaallisen operaation jälkeen ei, ei sitten voida ennaltaehkäistä. Jos EU haluaa ennaltaehkäistä, pitää tehdä toisella tavalla. Muuten vain NATO pystyy tällaisen vastuun kantamaan. Kiitos. Herra Polczak, seuraavaksi on hänen jälkeensä korkea edustaja. Kiitos, puhemies. Totta kai olen sitä mieltä, että sotarikoksista ja joukotuhonasta pitäisi kunnon keskustelu käydä. Olen pahoillani siitä, ei tällaista keskustella. Mutta olen kiitollinen Prena mietinnöstä ja vetomuksista harjoittaa yhteistyötä puuttuaksemme näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Tähän liittyy yksi oikeudellinen kysymys, jonka itse haluaisin ottaa esille erityisesti. Nimittäin universaalit näkökohdat ja mahdollisuudet olla unohtamatta näitä rikoksia. Eli näiden kohdalla ei olisi mitään mahdollisuutta unohtaa niitä. Että ei olisi minkäänlaista vanhenemisaikaa myöskään rikoksia rangaistettaessa. Rikoksilla ei pitäisi taata mitään suojaa tai turvaa, vaan kansainvälisen yhteisön täytyy ryhtyä syytetoimiin. Kiitoksia. Näin kuulimme puheenvuorot ilman puhujalistaa. Lopuksi puheenvuoron saa korkea edustaja Federica Mogherini. Kiitoksia oikein paljon äh, puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Kristiania hänen tekemästään työstä, työstä, jonka hän on pannut tähän mietintöön. Haluaisin puhemies myös mainita, että äh, olen äh, tottunut tämän parlamentin yö istuntoihin. En siltikään oikein ymmärrä, miksi olemme yli kaksi tuntia myöhässä. Tulen huomennakin olemaan täällä, kuten pitää, mutta silti olen sitä mieltä, että tämä täysistunto voisi toimia vähän tehokkaammin mitä tulee ajankäyttöön. Meidän työmme ihmisoikeusrikosten puuttumisessa ei ole kyse vain ihmisyydestä ja arvoista, on kyse myös strategiasta. Ihmisoikeusrikkomukset voivat aiheuttaa seuraavan sodan, konfliktin tai pakolaiskriisin ja konfliktitilanteessa ähm, sotarikokset äh, tekevät työstämme vaikeamman ja myös sovinnon löytämisen vaikeammaksi. Äh, ne tuhoavat yhteiskunnan rakenteet lietsovat pelkoa ja epäluottamusta, joka voi kestää vuosikymmeniä. Mm, siksi julmuuksien ehkäisy ovat osa kaikkia Euroopan unionin pääpolitiikkoja. Olen samaa mieltä mietinnössä ne kanssa siitä, että täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn ja olemme tällä viikolla valmistelleet parempaa varhaisen var- varoituksen järjestelmää ulkosuhdehallinnossa. Meidän siviili- ja sotilasmissiomme, niillä on tärkeä merkitys tässä, koska on tehtävä yhteistyötä myös turvallisuusjoukkojen kanssa kumppanimaissamme, eh, koulutettava eh, niitä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Olen myös iloinen siinä, että tässä mietinnössä huomioidaan eräs tärkeä elementti, jota työstämme, seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta. Viime vuonna vain Euroopan unioni eh, ennaltoehkäisy ja apu, joka liittyy tämän tyyppiseen seksuaaliseen väkivaltaan kohdistui yli kolme ja miljoonaan naiseen, tyttöön, poikaan ja mieheen. Ja Syyriassa olemme yrittäneet ehkäistä tätä yli 750 000 syyrialaisen kohdalla sekä Syyriassa että ulkopuolella. Mutta me eh, tiedämme, millainen vaikutuksia sotarikoksilla on ja meidän on puututtava eh, tämän väkivallan seurauksiin. Eh, rangaistukset ovat se ratkaisu, koska rangaisemattomuus aiheuttaa lisää vihaa, joten oikeuden toteutuminen on ainoa mahdollisuus tässä rikosoikeushyvitykset, totuuden etsintä ja institutionaaliset uudistukset. Muutama tapaus, jossa tällä hetkellä työskentelemme rankaisemattomuutta vastaan. Syyriassa yritämme saada kansainvälisen järjestelmän, joka olisi mahdollisimman pian operationaalinen ja Euroopan unioni on puolentoista miljoonan euron arvosta mm, Äh, tähän luvannut määrärahoja. Tiedän, että jäsenvaltiot tekevät osansa, luotan jäsenvaltioihin, jotta saamme vielä vahvempaa tukea. Äh, Irakissa, kun äh, Daesh vetäytyy uusilta alueilta, on tärkeää ennaltaehkäistä sotarikoksia ja e, ihmisoikeusrikoksia ja olemme kiitollisia siitä, että Irakin hallinto ja kurihallinto ovat valmiita nopeasti tutkimaan kaikki ihmisoikeusrikkomussyytteet. Olemme myös Burundissa luonneet tutkintavaliokunnan ja äh, tuemme päätöslauselmaa, jossa äh, on luotu kansainvälinen äh, lautakunta Kasain alueelle Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Olen myös kiitollinen teidän tuestanne kansainväliseen rikostuomioistuimelle. Se on tärkeä elementti strategiassa. Me olemme 37 miljoonaa euroa antaneet äh, suorana tukena kansainväliseen rikostuomioistuimelle mm, on kulunut 15 vuotta siitä, että Rooman perussääntö astui voimaan ja kaiken nämän 15 vuoden ajan olemme äh, tukeneet Rooman perussäännön täytäntöönpanoa. Viime vuonna meillä oli äh, kriisi, meillä oli läheinen yhteys moneen Afrikan maahan, kun Gambia, Burundi muun muassa päättivät vetäytyä Rooman perussäännöstä. Nyt kaksi maata ovat peruneet tämän vetäytymisen. Tämä on suuri saavutus, mutta diplomaatien työ ei ole päättynyt vielä. Me työskentelemme sen parissa, että saadaan aikaan Rooman perussäännön universaali ratifiointi. Tämä on vaikea hetki universaaliselle järjestelmälle, YK-järjestelmälle. Sitä vastaan on hyökätty monilta kolmelta taholta, joten haluan lopuksi sanoa, että ei saa olla mitään epäilystä siitä, etteikö EU tukisi monenkeskistä hallintoa, joka perustuu kansainväliseen oikeuteen, ihmisoikeuksiin ja vahvoihin kansainvälisiin instituutioihin. Euroopan unioni tulee olemaan vahva, luotettava ja tarpeellinen kumppani YKlle ja kaikille niille, jotka uskovat, että väkivaltaan on vastattava oikeudella ja sovinnolla ja meidän työmme yhdessä parlamentin kanssa tulee jatkumaan. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti, korkea edustaja. Olen todellakin pahoillani tästä kahden tunnin viivästyksestä. Näin vain on käynyt, että ensimmäinen puolituntinen meni myös Simon Veilin muistamiseen. Ja totta kai tämä on myös meidän vikamme, että tämä on myöhässä aikataulusta, mutta toivottavasti ensi kerralla meillä olisi vaisi viisi minuuttia puheenvuoroille no puhujallista, mutta kiitos, että otitte tämän esille.